Sitten me siirrymme seuraavaan kohtaan. Herra Harborin mietintö esikaupallisista hankinnoista ja innovoinnin edistämisestä. Herra Harbor, olkaa hyvä. Thank you very much indeed, Mr. President. Kiitoksia puhemies. On nyt hyvä, että komission jäsen Reading edustaa komissiota tänä iltana, koska minun mietinnössäni keskitytään ehdotukseen – jota on kehitelty komissiossa jo vuosikausia. Ja tämä ehdotus on erityisen tärkeä ja siihen liittyy monenlaisia mahdollisuuksia koko Euroopan taloudelle. Ja ensimmäinen viestini komissiolle tänä iltana olisi, ensinnäkin haluaisin kiittää komission jäsenen osastoa tässä asiassa, mutta tätä aloitetta pitää tehdä paremmin tunnetuksi. Tietoyhteiskunnan pääosaston pitäisi tätä asiaa hoitaa, ja tämä on erityisen tärkeää, varsinkin nyt tällä hetkellä. Eli mistä on kyse? Ydinkysymys liittyy siihen, että julkiset viranomaiset EU:ssa ovat käyttäneet hyvin paljon julkisia varoja palveluiden ja tavaroiden hankkimiseen. Ja noin 1800 miljardia käytetään julkisiin hankintoihin vuosittain – Kuinka paljon näistä hankinnoista liittyy siihen, että tutkitaan ja kehitetään, edistetään kehityksiä ja haetaan uusia ratkaisuja uusiin haasteisiin, joita meillä on. Parempi terveydenhuolto, parempia liikenneratkaisuja, ilmastonmuutos, energiakysymykset. EUn hankinta menot tk investoinnissa on alle yksi prosentti tästä hankintabudjetista. Ja Lissabonin strategiassa tarkoituksena on lisätä TK-menoja kolmeen prosenttiin, eli tässä on hyvin paljon potentiaalia. Ja esikaupallinen hankinta astuu tässä vaiheessa kuvaan. Kyse on siitä, että julkisviranomaiset aiheuttaisivat kysyntää innovatiivisille ratkaisuille ja sen jälkeen tekisivät yhteistyötä innovatiivisten yritysten, pienten suurten, mutta erityisesti pienten kanssa, jotka voivat todellakin hyötyä tästä. Ja me haluamme älykkäitä asiakkaita, jotka miettivät ratkaisuja, joihin kaupallisia ratkaisuja tällä hetkellä ei ole olemassa, mutta erilaisia ratkaisuja voidaan kuitenkin kehittää. Ja sitten julkisviranomaiset voivat rahoittaa kehitystä ja tutkimusta. Ratkaisut voidaan sitten viedä seuraavalle vaiheeseen ja sen jälkeen ratkaisuja voidaan soveltaa eri palveluihin ja tuotteisiin. Ja erityisesti pieni yritys hyötyy tällaisesta kaupallisesta tuesta ja olemme nähneet, kun yritykset, vaikka ne eivät tuotkaa ratkaisuja, niin on ollut kuitenkin ollut tiettyä TK-toimintaa. Ja siitä on myöhemmin kehitetty tuotteita, jotka ovat tuottaneet voittoa. Meidän täytyy nyt katsoa, että julkisviranomaiset ottaisivat johtoaseman monilla teknologisilla aloilla, esimerkiksi terveydenhuollossa ja ilmastokysymyksissä – ja mietinnössäni on keskitytty siihen, että me tarvitsemme koulutusta, hyviä käytänteitä ja enemmän tällaisia ehdotuksia ympäri Eurooppaa. Ja toivottavasti komissio ja kollegio tarttuu tähän. Ja lopuksi, puhemies, ehkä saa nyt hiukan ylimääräistä aikaa, koska tämä, tämä tavallaan työjärjestyspuheenvuoro. Eli ensinnäkin huomauttaisin nyt tälle tyhjälle salille, että tähän mietintöön tuli kaksi lausuntoa Sakalaisilta ja Podimatalta. Ja he nyt eivät ole täällä esittelemässä lausuntoja ja se on aika merkillistä, koska näissä ehdotuksissa oli hyviä kohtia. Ja haluaisin kiittää myöskin Assi Ferreira, varjoesittelijää, hyvästä yhteistyöstä. Ja hänkin on vaikuttanut tähän mietintöön huomattavasti. Eli lopuksi Tämä on ratkaisu, jossa jokainen voittaa, yhteiskunta, kansalaiset, julkisviranomaiset, yritykset, innovoivat tahot ja Euroopan talous. Ja se on syy, puhemies, miksi tämä on niin tärkeää. Ja kun haluamme, että julkisviranomaiset jatkavat investointeja nyt talouskriisin aikana, tämä ehdotus on vieläkin tärkeämpi kuin silloin, kun aloin tätä laatia muutama kuukausi sitten. Kiitos. Merci infiniment, Monsieur Harbour. Kiitoksia, herra Harbour. Seuraavana puhuu komissio. President, I couldn't agree. Herra puhemies, olen täysin samaa mieltä asioista. Esikaupalliset hankinnat edistävät yhtäältä julkisten palveluiden laatua, mutta erityisesti se tarjoaa teollisuudelle johtavan aseman kansainvälisen markkinoilta silmällä pitäen, joten tässä yhteydessä rahaa käytetään oikealla tavalla hyödyksi, erityisesti kriisin kourissa painiskeltaessa. Meidän täytyy auttaa teollisuuden toimijoita tutkimus- ja kehitystyön käytännön ratkaisumallien kehittämiseksi. Näin voidaan innovointiakin tehosta. Ja olen erittäin tyytyväinen siihen, että esittelijä kollega Haber on yhteistyössä komission kanssa tukenut sitä ratkaisumallia, jota on kehitelty jo pitkän aikaa, mutta me tiedämme, että prosessit voivat venyä hyvinkin pitkiksi. Ja tästäpä syystä toivoisinkin, että parlamentin tekstistä alkaisi innovaatiopolitiikan uusi kausi. Me tarvitsemme lähtölaukauksen uudenlaisten innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kysän, kysynnälle, koska sitä kautta tilanne voi muuttua nopeasti, erityisesti PK-yritysten näkökulmasta katsottuna. Ja tästä päästä syystä olen erittäin tyytyväinen tähän aloitteeseen ja haluaisin onnitella esittelijä Harboria tästä hänen tekemästään työstä. Mitkä ovat seuraavat konkreettiset vaiheet tässä työssämme? Mietinnössä esitetään suoria suosituksia ja näihin voin vastata sanomalla, että tarkoituksenamme on lisätä tietoisuutta, vaihtaa kokemusta ja antaa virikkeitä erilaisille jäsenvaltiotason hankinnoille joiden kautta yhdessä voidaan esikaupallisiin hankintoihin liittyviä ratkaisumalleja lähteä toteuttamaan. Ja tarkoituksena on siis la- luoda esihanki- esikaupallisiin hankintoihin liittyviä rajat ylittäviä verkostoja. Ja minä uskon, että esikaupalliset hankinnat pitäisi huomioida myöskin julkisia investointeja in, julkisiin investointeihin äh, liittyviin suunnitelmiin. Ja niin kuin komission tiedonannossa tullaan maaliskuun alussa todenta, toteamaan, niin tarkoituksena on kehittää juuri innovaatiotyötä eurooppalaisella tasolla. Eli tämä mainittu asia tulee myöskin mieti, tiedonannostamme näkymään. Me olemme aloittaneet jo pilottihankkeita ja tulevien kuukausien aikana toivottavasti syntyy uusia tämän tyyppisiä esikaupallisiin hankintoihin liittyviä projekteja ja me toivomme, että parlamentaarikot ovat yhteydessä ministeritason väkeen ja myöskin alueen paikallistason päättäjiin ja kertovat näistä esikaupallisista hankinnoista, koska sitä kautta varmaan saadaan todellisia muutoksia aikaiseksi. Ja vielä kiitoksia osoittamastanne tuesta. Kiitoksia. Kiitoksia rouva komissaari. Ja viimeinen asiamme tänään. Siis tästä äänestetään huomenna. Ja huomenna sitten kello, kolme, kello yhdeksän me aloitamme kokouksen. Asia, esityslista on jo julkaistu, samoin kuin intranetissä. Istunto päättyy.